istunnon jälkeen. 78 artiklan mukaan olen yhdessä neuvoston mm, puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut asetuksen eurooppalaista kestävän kehityksen rahastosta, joka hyväksyttiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tämän asetuksen otsikko julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa.